Mes chers collègues, bonjour. Hyvä kollegat, huomenta. Aloitellaan. Avataan kokous. Avant de commencer nos travaux, ennen kuin aloitamme Ennen kuin ryhdytään töihin, haluaisin, hyvät kollegat, kiittää herra Kostisia, joka on tässä vasemmalla puolellani. Nimittäin tänään hän on täällä viimeistä päivää, viimeisessä kokouksessa liikenneasian valio, liikennevaliokunnassa. No niin, yhteen aikaan kaikki Il part du secrétariat. Hän lähtee sihteeristöstä ja lähtee uusiin seikkailuihin ITRE-sihteeristöön. En tiedä, ovatko he siellä kiva, kivempiä kuin me, enpä usko. Joka tapauksessa hän on täällä ollut töissä viisi vuotta valiokunnassamme tärkeiden asiakokonaisuuksien yhteydessä rautatiepaketti, vihreäkirjaliikenteestä tai liikenteen hiilijalanjäljen vähentäminen. Kiitän häntä lämpimästi hänen aktiivisuudestaan, panoksestaan ja toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuuden varalta. Toivottavasti viihdytte yhtä hyvin Iterissä kuin täällä TRAN-valiokunnassa. Tänne kyllä aina pääsee sihteeristön sitten takaisin. Nous revenons à des choses un peu plus... Sitten hiukan tavallisempiin asioihin. Testaamme ensin teidän äänestyskorttinne. Katsotaan, onko täällä riittävästi meppejä paikalla. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Kovasti anteeksi, mutta olen tainnut jättää oman korttini Strasbourgin koneeseen, äänestyskoneeseen. Anteeksi, en pysty kävelemään niin nopeasti tällä hetkellä, että saisin sen. Mitäs tehtäisiin ensiksi siis anteeksi pyyntöni? Niin, miten nyt hoidamme tämän asian? Hyvin yksinkertainen juttu. Te nostatte sitten vain käteenne puolesta vastaan tai tyhjää kohdalla. Ja laskemme sitten teidän äänenne mukaan. Sopiiko näin? Hyvä. Meillä on tänään paljon äänestyksiä. Aloitetaan. Huomenta, herra Taylor. Votre carte de vote ne fonctionne pas. Ai teidän korttinen ei toimi. N'ouvrez pas la porte du Brexit, monsieur Riquet. In... Riquet, ei mitään Brexit-uhkailuja. Elle marche à nouveau. Nyt se taas toimikin. Allons-y, nous commençons par le rapport de monsieur... Ensimmäisenä Telitsan mietintö. Euroopan teollisuuden digitalisointi. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 22 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää kompromissi 6 hyväksytty. Sitten 59 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää. 59 hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vérifier. Allons-y. Tarkistamme hyvä. Koneäänestys alkaa. Monde a voté. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Ah, le PPE, vous avez deux... EPP, teillä on kaksi ylimääräistä. Yksi vielä käy, mutta kaksi on, alkaa olla vähän paljon. Maintenant. Faut, pas, faut bien compter. Alors. Le système vous dites. Maintenant c'est bon. Maintenant je ferme. Äänestys päättyy.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 Hyväksytty. Voulez vérifier? Allons-y. Tarkistamme 84 koneäänestyksenä. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. 29.15 hyväksytty. Nous continuons. Compromis 10. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 kompromissi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 kompromissi puolesta vastaan, tyhjää,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 On peut l'applaudir. Suosion osoituksen läpi meni. Allez, nous continuons. Me jatkamme. Vieläkin herra Teriskan mietintö käsillä. Eurooppalainen standardointi asetuksen täytäntöönpanoon. Jatketaan. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme ja neljä. Samanlaisia puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, neljä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, viisi hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta, vastaan, tyhjää, 23 on hylätty, kompromissi 6. Aite haluta tarkistaa aikaisemman koneäänestyksenä, tarkistus 23. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. EPPllä yksi ylimääräinen. Äänestys päättyy. Vastaan 25, puolesta 18, joten hylätty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää. 6 on hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 7 hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 57 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 58 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa. Ai tarkistamme ensimmäisen osan koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Nyt äänestys on auki. Vieläkin yksi EPP-läinen liikaa. Nyt on hyvin. Äänestys päättyy. 23, 20 tuloksella hyväksytty. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Toinen osa hylätty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestyksenä loppuäänestys, joka alkaa. Le vote est clos. 43 äh, puolesta, yksi vastaan, nolla tyhjää. Mietintönne on mennyt läpi. Bravo esittelijälle. Jatketaan. Jatketaan mietinnöllä. joka koskee matkusta ja alusten turvallisuussääntöjä ja määräyksiä. Pilbaan mietintö. Tarkastus 41 puolesta, vastaan, tyhjää, 41 hylätty, 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 9. Puheenjohtaja korjaa. Sitä ei äänestetäkään, vaan 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Useampi samankaltainen tarkistus 11, 44, 45, 46 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51. Ah, nous co- ah oui, c'est identique, d'accord. Nous avons la... 13 ja 52. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty uskoakseni. Haluatteko tarkistaa? Tehdään näin. Äänestys alkaa. Je ferme, eh, je ferme le vote. Voilà, il est bien Hyväksyttyhän se on. 31.13. 68 puolesta vastaan tehjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tehjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tehjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tehjää hyväksytty. Seitsemän kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtisiä tarkistuksia 8, 3 ja 4 puolesta vastaan Tyhjää. Molemmat yllätty. 8. Haluatko tarkistaa edelliset? Selvä. Kolme ja neljä. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Plus 20. Post 20 vastaan 25. Hylätty. Jatketaan. 85 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Kyllä ne on hylätty. Haluatko todella, todella tarkistaa? Tarkistetaan sitten. 8, 5 ja 6. Tout le monde a voté. Le vote est clos. C'est pareil. Ja niinhän siinä taas kävi, 20-25. Kyllä ne on hyvä, hylätty. Jatketaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme ja kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä ja 29, jotka ovat yhtenevät puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja loppuäänestys, elektronisesti äänestys alkaa. Le vote est clos. Plus 44, pas d'abstention et pas... Puolesta 44, ei tyhjää, ei vastaan. Bravo! Ja äh, unohdin, että teillä ei ollut korttia. Yksi vastaa siis. Onnittelut, Rova Bilboa. Et nous allons voter également pour le... Ja sitten äänestetään vielä neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Neuvottelumandaatti. 43 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää. Rama Bilbao, teillä on neuvottelumandaatti tälle mietinnölle. Kiitos teille. Nyt jatketaan. Roro-alusliikenteen suurnopeusmatkustaja alusliikenteen turvallinen harjoittaminen ja tarkastusjärjestelmä sille. Tarkastus 19 puolesta vastaan ja hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Neljä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytty. Anna Foster. Nyt äänestetään ja skarpataan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Yhdeksän hyväksytty. Anteeksi. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Haluatteko tarkistaa 25? Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Amendement 25. 24 puolesta, 21 vastaan, se on hyväksytty. Siirrytään tarkistuksen 10 puolesta vastaan. Ja hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisitoista puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty loppuäänestys. Le vote est clos. Ah bah alors là. 45 puolesta. Yksi vastaan, ei tyhjää. Rike, bravo. Nous sommes en train... Voilà, la deuxième partie. Ja toinen osa neuvottelumandaatista äänestetään. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Ja se päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää. Nämä Neuvottelumandaatti on myönnetty herra Rike. Bravo. Allez, nous continuons. Bonjour. Avec le rapport de Madame Ayuto, les règles et normes de sécurité. Ayuton mietintö 34. Qui est pour? 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39-40 samanlaiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestys Äänestys päättyy. Kaksikymmentäviisi kaksikymmentä hyväksytty. Pyydän anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Kannattaa tarkistaa. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4. Ai haluatte tarkistaa hyvän. Tarkistus 43 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. 13.28 hylätty. Niin, hylätty vain. Olkaa hyvä. Olisiko mahdollista odottaa ehkä pari sekuntia, kun tulkkaus on hiukan hitaampi kuin teidän että Tämä sujuisi vähän paremmin. En plus le hiukan enemmän aikaa. <laughs> Allez, on y va. Donc l'amendement 43 hylätty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty. Kädet. Aloitetaan uudestaan, tarkistetaan tämä 13. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Mutta jos kädet ei nouse, niin näin käy. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa 14. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 20-25 tuloksella. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen osa, toinen osa. Aiheuttaa, että tarkistamme tämän ensimmäisen kohdan. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa, 59. Äänestys päättyy. 25-20 tulos jälleen hy- hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää. Näyttää hylätyltä, mutta me tarkistamme. äänestys, koneäänestys 26. Äänestys päättyy. hyväksytty 32-13 tuloksella. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus. Amendement 5. Tarkistus 5 puolesta Va- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ku- 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus Kompromissi 5 puolesta tyhjää. Ah, Onko vastaan tyhjää? Kompromissi 5 hyväksytty. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, 46 puolesta, ei tyhjiä. Onneksi olkoon Rova Ajuto. Hyväksytty. Ja sitten neuvottelumandaatista äänestetään koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys minus 1 Tätte ääntä. Te saitte myös neuvotteluvaltuutuksen. Voitte jatkaa tämän aiheen käsittelyä. Onnittelut Rova Ajuto. Ja jatketaan. yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma. Esit- lausunnon valmistelijana Merja Kyllönen. Kyllönen. Mais vous êtes bien dissipés là, les advisors. Vous vous entendez ici. Niin, teidän keskustelun kuuluu tänne eteen asti. Kiitoksia. Sitten jatketaan kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää. On parempi tarkistuttaa koneäänestyksenä 20 Nyt alkaa. Päättyy. 24-20 tuloksella hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää neljä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Te haluatte, että tarkistamme. Hyvä. 50 uudestaan koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. kahdeksantoista hyväksytty. Sitten jatketaan 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Ai että tar- tarkistamme? Hyvä. Äänestys alkaa. 72 menossa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 8 vastaan todellakin hyväksytty. Sitten jatketaan kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 ja 96 samanlaisia puolesta. Vastaan. Tyhjää. Molemmat läpi. Sitten 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistaan. Ei näytä selvältä. koneet alkaa 91. Äänestys päättyy. 25-20 tuloksella hyväksytty. 21 vastaan. Hyväksytty siis. Ja sitten 8, 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 146 puolesta vastaan tyhjää. Minusta näyt... No, tarkistamme kuitenkin äänestys Mais je crois qu'il est adopté. Mielestäni se oli hyväksytty. Äänestys päättyy. 24-21 tuloksella hyväksytty. Sitten loppuäänestys joka alkaa. Äänestys päättyy. 39.6 tuloksella. Rova Kylönen, teidän mietintönne on hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Allez, nous continuons. Jatkamme. paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen. Tämä on lausunto Itren mietintöön. Esittely sitten Claudia Tapardel. Anteeksi, lausunnolla valmistelijana. Sitten jatketaan tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa 55. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan. Kannattakin tarkistaa. Hylätty. Kompromissi 2. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 65. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyvin selvä tulos. 16.29. Ylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää. 66 hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 5 puolesta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 Anteeksi, vastaan ja hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Ei ole selvä tulos. Koneäänestyksenä 27. Anteeksi, puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkastus 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten 33, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 47 puolesta, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai te haluatte, että tarkistamme. Tarkistetaan. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Lähetys päättyy. 26.19 hyväksytty. Neljäkymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vielä loppuäänestys koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan ääni, ei tyhjiä. Rova Parpadel, onneksi olkoon. Allez, nous continuons. Jatketaan. Internetyhteydet kasvun kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G. Valmistelija on herra Zlotowski. Äänsinkö oikein? Zlotowski. Oikein meni. Jatketaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. E, hylätty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta. 33. puolesta vastaan tehiä hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tehiä hyväksytty. yhdeksän suoraan puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestetään koneellisesti. Loppuäänestys. Je ferme le vote. Plus 40. Puolesta 43, vasta, kaksi, puolesta 40 vastaan kaksi. Kommentoida hyvä. Herra Zlotowski, onnittelut. Hyväksytty. Belle majorité. Allez, c'est le dernier, on est dans les temps. Viimeistä viedään ja aikataulussa pysytään. Tuotteiden palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien asetusten hallinnollisten määrästä lähentäminen. Lausunto IMKOlle. Esittelijä on Keith. Tyler. Yksi tarkistukset 31 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129. Haluatte tarkastaa kompromissi 9. Äänestetään. Je ferme le vote. Plus 23. 23 puolesta vastaan 21. Ei tyhjää. Kyllä se kompromissi on hyväksytty. Ka 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitä, tämä kaatuukin. Satakolmekymmentäkaksi puolesta vastaan tehjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatko tarkastaa? Äänestetään 145. Je ferme le vote. plus 18. 18 puolesta 25 vastaan oikeassa olitte. 145 ei hyväksytty. 146 puolesta. Werner van de Kamp. Uudelleen järjestäytykää. Aloitetaan uudestaan. Pysykää tarkkana tämä viimeinen äänestys. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voitaisinko tuo tarkistaa? mielellään, niin kauniisti pyydettiin. Äänestys alkaa sadasta. J'ouvre le vote, tout le monde a voté. Je ferme le vote. Moins 27. Vastaan 27, puolesta 17. Hylätty. Puheenjohtaja, kun se on hylätty, haluaisin esittää työjärjestyspuheenvuoron. Valiokunta on äänestänyt 150 tarkistustamme vastaan, vaikka siinä oikein määriteltiin kuluttaja EU-lain mukaan. Esimerkiksi meidän briefauskirjaston kautta. Kuitenkin voidaan sanoa, että useimmat välineet – pitävät kuluttajaa sellaisena, että kuluttaja on ensinnäkin luonnollinen henkilö ja B. Sopimusta solmiessaan hän ei toimi ammattimaisen toimintansa kautta. Ja siksi tämä määritelmä olisi ollut paras. Chers collègues, ce n'est absolument pas un rappel au règlement. On n'est pas là pour refaire les compromis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 Van de Kamp. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi 13 hyväksytty. 164 puolesta vastaa tyhjää. oli hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi Haluatko tarkastaa? Äänestys alkaa. 65 hyväksytty. 28 vastaan 17. Hyvä, että tarkistetettiin. 166 puolesta vastaan tehjää. Tarkistetaan. J'ouvre le vote. 166. 166. Je ferme le vote. Plus 28, moins 18. 28, 17. 168 hyväksytty. 166 tulkikori ja 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta. Ah. ah oui. Alors, je, je, je vous dis tout de suite sur ma feuille, ce n'est pas surligné. Alors je... Pidän tätä tarkistuksena, kun tässä ei ollut mitään merkintöjä. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ouvre le vote. Je ferme le vote. Plus. 24, 20. Kompromissi hyväksyttiin. 15 siis. 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 177 puolesta vastaa. Tyhjää. Hylätty. 178 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitä 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty puolesta 84 vastaan tyhjää. 184 hyväksytty, 185 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Mais là, ça va être très clair. Mais... Je ferme le vote. Plus 12, moins 30. 12 puolesta 33 vastaan. Selvästi hylätty. Mutta pyydän teitä ojentamaan käsiänne. Jatketaan 186 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 187 puolesta. Vastaan. tyhjää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkastetaan. Pour le 187. Je ferme le vote. Allons-y. Plus 23, moins 22. 23 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. Haluatko tarkastaa? Aloitetaan uudestaan. Je ferme le vote. Plus... 39 puolesta 14 vastaan. Hyväksytty. 189 ei kun ei, se raukeaa. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 18 on hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty.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 hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217, qui est pour? Puolesta vastaan tyhjää 217 hyväksytty 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Avataan äänestys. Je ferme le vote. Plus. Posta 26 vastaan 19. Hyväksytty. Kaksi, kaksi, kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme 222 tuloksen.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 hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko liite 1 ja nämä tarkistukset. 237, 240, 246, 248, 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten eteenpäin reippaasti Sitten 258 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistukset liitteestä yksi osasto kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333-362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 363 puolesta vastaan tyhjää hylätty 364 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty 30 puolesta vastaan. Otamme uudestaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 368, 69 ja 70. Liitteestä yksi. Tämä ei ole kauhean selvä äänestyslistasta. Olen samaa mieltä. Mennään yksi kerrallaan. Mä 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta tyhjää, tyhjää, hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa 370. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kaksikymmentäkuusi tuloksella hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Me jatkamme 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Äänestys alkaa 41. Äänestys päättyy. 21, 22 vastaan hylätty. Kiitoksia, että tarkistutitte herra Wim Vandenkamp. Sitten 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaan tarkistaa. Äänestys saakaa. 50. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä yksi, kaksikymmentä kaksi vastaan hylätty. kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää 58 hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi ajanhoitotarkistuksen selvä. Äänestys alkaa. Päättyy. 25.18 tuloksella hylätty. Olitte oikeassa. Anteeksi, siis hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, 65 hylätty, mutta parempi tarkistaa. Tarkastaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 22 vastaan. Hylätty. Ja kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Vastaan tyhjää. Ettekö te äänestä? No aloitetaan sitten uudestaan puolesta vastaan. tyhjä. Mielestäni se on hyväksytty, mutta tarkistetaan vaan. Äänestys päättyy. Kaksi yksi puolesta, 22, 23 vastaan. Hylätty. Sitten pitää äänestää näistä tarkistuksista. 68 puolesta vastaan. Ty- tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23.20 tulos. Sitten 69 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. 69 siis. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 22 vastaan, hylätty. No me jatkamme. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksymätön tarkistamme kompromissi 5 koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. 21, 21. 22 vastaan. Sitten kaikki tarkistukset erikseen kompromissa 5, koska se ei mennyt kerran läpi. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatko tarkistamme? Hyvä. Seitsemän koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatketaan 81 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty myös. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, mutta parempi tarkistaa. 84 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22, 22. Hylätty. Kuusi. puolesta, 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Haluatko tarkistamme? Hyvä, 79, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22, 2023 hylätty. 82 puolesta. Anteeksi, 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vaan. Koneen alkaa 87. Äänestys päättyy. 22, 22 hylätty. 84, 29 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. 90 puolesta Anteeksi, se raukeaa, sanoi puheenjohtaja. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. 100 puolesta tyhjää. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä, että seurataan täällä. Sitten 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä koko teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa ja päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta ei vastaan ääniä Herra Taylorin mietintö hyväksytty. Kiitoksia teille. Yksi ääni vastaan oli kuitenkin. Sitten tämän kohdan jälkeen, äänestysten jälkeen, keskeytämme 50 minuuttia, kunnes vierat saapuvat. Kiitoksia.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 Mes chers collègues, nous allons reprendre notre... Euh, Jatkamme kokoustamme. Ja aloitamme tilaisuudella aiheesta Naiset ja liikenne, naisten rooli pätevän henkilöstön puutteesta liikealalla johtuvan ongelman ratkaisussa valiokuntamme päätti järjestää tämän kuulemisen. Tarkoituksena on käsitellä sukupuolikysymystä liikenteessä ja miettiä, miten voidaan lisätä naisten määrää liikennekulutustyön alalla. Tässä keskitytään aivan erityisesti siihen, miten naiset voivat antaa panoksensa tämän, tähän pätevän henkilöstön puutteeseen ja mitä pitäisi jatkuvuosina tehdä. Asiantuntijat, jotka ovat tänne tulleet, toivotan heidät tietysti tervetulleiksi valiokuntaamme. Haluamme käsitellä eri aspekteja asiasta ja erityisesti puhua eurooppalaisista puitteista, mitä tulee yhtäläisiin mahdollisuuksiin sukupuolten välillä liikenteen alalla, minkälaisia konkreettisia ongelmia työntekijät, naistyöntekijät erityisesti kohtaavat työssään ja mitä mieltä sitten liikennelaitokset, kulutusliikkeet ovat mieltä naispuolista työntekijöistä. Meillä on kunnia kuulla tänään Ruotsin pysyvä edustaja suurlähettiläs Weber, Osa Weber, tervetuloa valiokuntaamme. Sitten kuuntelemme myös komission edustajaa, herra Bergo, tervetuloa. Ja sitten e- mm, Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton poliittinen sihteeri Tilling ja samoin sitten sisävesiliikenneliiton pääsihteeri Rova Hacksteiner. Tervetuloa valiokuntaan. Haluaisin, että jokainen teistä Täällä on jokainen teistä puhuu maksimissaan 10 minuuttia. Sitten kysymykset ja vastaukset sen jälkeen. Ja koska meillä on mie- pysyvä esittelijä sukupuolikysymysten valtavirtaistamisesta, niin on ihan luonnollista aloittaa kuuleminen esittelijän kommenteilla. Jens Nilsson, olkaa hyvä. Pour cinq minutes. Viisi minuuttia teille. Okay, okay, so Kiitos paljon. Olen niin iloinen, aina kun voin puhua ruotsia, niin käytän tilaisuutta hyväksi, niin voit ottaa luurit käyttöön. Kun minut nimettiin pysyväksi esittelijäksi, kerroin vähän kokemuksiani Ruotsista. 15 vuotta pormestarina ja aktiivisena alue- paikallistasolla. Se, mikä usein kohtaa, on selitys sille, mikä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Ja silloin kerron yleensä tarinan siitä, miten me päätimme 90-luvun alussa, että kysymys ei ole sitä, että taistellaan naisten oikeuksien puolusta, jos taisteltaisiin ainoastaan naisten oikeuksien puolesta, niin silloin päädyttäisiin tietylle tasolle, mutta koko yhteiskunnan on sitouduttava tasa-arvokysymyksiin, koska kyse on tasavertaisista mahdollisuuksista. Kyse on myös yhteiskunnasta, joka haluaa kehittyä. Ja sen on silloin otettava käyttöön kaikki kompetenssi, jota on tarjolla – sitä ei se yhtään käyttämättä ja sitä jää käyttämättä, jos jätetään yksi sukupuoli huomiotta. Siksi valtavirtaistaminen on niin tärkeää. Kun transvaliokunnan strategiaa hyväksyttiin, täsimällä ensimmäinen strategian hyväksyvä valiokunta. Ja silloin sanomme, että haluamme keskittyä muutamaan prioriteettiin, koulutus, ei vähiten oman henkilöstön ja valikunnan kouluttautuminen. Kyse myös tilastotiedosta, että tilastotietoja pidetään koko ajan silmällä, koska tämä on tärkeä tiedon lähde. Ja sitten on tiedettävä, minkälaiset suhteet ovat liikennealalla. Miljoonat ihmiset työskentelevät liikenteen alalla Euroopassa. Ja meidän on saatava tietoa sukupuolinäkökulmasta tällä alalla. Siksi tämä kuulemistilaisuus on niin tärkeä tasaisin väliajan tapaan omassa kaupungissani osakasta ja johtajaa, joka johtaa suurinta kuljetusalan yritystä pienessä kaupungissa, niin hän sanoi, hän on nainen, ja hän sanoi, että tarvitsen hyviä kuljettajia. Se, onko kyseessä mies vai nainen, on ihan yhdentekevää. Tarvitsen vain hyviä kuljetus, kuljettajia. Mutta on aina hyvä, että saadaan eri sukupuolia edustetuiksi. Se on aina hyväksi työpaikoilla, että on sopiva sekoitus. Ja hän yleensä myös sanoi, että koska tällainen ympäristöystävällinen ajaminen on tärkeää taloudenkin kannalta, huolemamme tilastotietoja – kerättäessä, että naiset mieluummin, mieluummin tai helpommin oppivat tällaisen ekologisen ajamisen. Ja silloin kerätään, tai siis säästyy polttoainetta. Tästä hänet, tämän naisen voimme kutsua tuleviin seminaareihin joskus. Nyt halusin vain sanoa kiitos, että tulitte tänne. Haluamme kuunnella teitä, että voimme oppia lisää. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Nixon. Euh, juste pour vous dire également que la Commission des femmes du Parlement... Kiitoksia. Samoin naisten valiokunta, työllisyysasianvaliokunta ovat mukana tässä kuulemisessa, mutta ilman, että hukataan aikaa. Haluamme tietysti kuulla asiantuntijoitamme. Olette nyt hiukan täällä vähemmistönä täällä edessä missä niin sitten aloitamme komissio, Euroopan komissiolla. Gilles Vergo, kiitoksia, että vastasitte myöntävästi meidän kutsuumme ja te saatte 10 minuuttia puheaikaa. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä sitä, että ajattelitte kutsua komission tähän keskusteluun aiheesta, joka on tärkeä muistuttaa teitä perusasioista. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EUn perusarvo, joka tunnustetaan perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa. Ja sitä kautta komission tehtävä on kytkeä tuo ulottuvuus politiikan tuottamiseen. Meillä on laaja-alainen lähestymistapa. Puhutaan erityisesti komission strategisesta omistautumisesta miesten ja naisten tasa-arvolle. Meillä on 2016-2019 kausi mennessä tämä komission jäsenten juurevan tehtävä ja oikeuspääosaston tehtävä. Ja nyt vähän kuljetusalan erityispiirteistä. Minusta tästä tämä on ihan prioriteetti meille. Ja suurelta osin komissaarinen Rova Bulcin sitoutumisen ansiosta asiat etenevät ja kohtaisiin toimiin ryhdytään. työskentelemään tämän edistämiseksi. Olemme jos lanseranneet joitakin käytännön toimia. Totta on, että kulutussektorilla on tehtävää. Kokonaistilanne on vähemmän myönteinen kuin muussa osassa taloutta. Noin 22 prosenttia on naisten työ- osuus kulutussektorilla – se on 44 prosenttia keskimäärin muilla sektoreilla. Tämä vaihtelee tietysti kulutussektorin mukaan ja myös työtehtävän mukaan. Tulokset ovat teknisissä ja operationaalisissa tehtävissä heikoimmat. Tällä hetkellä on vain 3 prosenttia, junakuljettajista vain 3 prosenttia on naisia. Eli työtä on tehtävänä ja naisten työstä käyminen yksi merkittävistä ratkaisuista kulutusalan työvoimapolalle, joka tulee pahentumaan tulevaisuudessa. Täytyy muistaa, että no, kolmesta työntekijästä yli 50-vuotiaita he jäävät eläkkeelle lähivuosina. Naisten työllisyys on myöskin taloudellinen valtti. Mm, Sektorit, joissa naisten ja miesten tas- on tasapainoisin, niiden tuottavuus on myös parempi. Sitten käytännön toimet, johon komissio on sitoutunut. Ensimmäinen vaihe meille oli kulutusalan toimijoiden kuuleminen. Olemme komissaari Juurevan kanssa järjestäneet 2016 huhtikuussa tapahtuman se, mitä asian parissa voi tehdä. Se on suuri menestys. on laaja kirjo, sisäsryhmiä, kaikki kulutusmuodot mukana. Pardelli ja Sender parlamentin puolesta myöskin antoivat aktiivisesti panoksensa keskusteluun Eli tämä osallistuminen on johtanut tiettyihin prioriteettitoimiin. Sen jälkeen lähetimme kyseellä kaavakkeen jäsenvaltioille ja työntekijä- työnantajajärjestöille töille, jotta määrittelisimme päätoimet. Selkerva Bulch on myöskin esitellyt aihetta kuljetusneuvostossa 2016 joulukuun kuljetusneuvostossa. Olemme käyneet tämän kuulemisvaiheen läpi. Olemme pyrkineet päättäneet edistää naisten myös tässä arvakoulutussektorilla. Ja meillä on kaksi pääakselia. Ensinnäkin haukutellaan enemmän naisia kulutussektorilla, jolla on vähän heikko kuva. Kulutussektori kehittyy nopeasti erityisesti automatisoitumisen ja digitalisoitumisen muuta. Naisten pääsy kuljetusalan töihin on helpompaa kuin aikaisemmin. Täytyy kommunikoida, jotta pintyneet ideat muuttuisivat. Meillä on kaksi konkreettista to- toimia. Ensinnäkin pilottiprojekti, joka käsittelee kuljetussektorin houkuttelevuutta. ja tämän parlamentin tuolla järjestetty. Tämä ei kohdistu erityisesti naisiin. Koskee niitä yhteiskunnan sektoreita, jotka ovat kohdistu naisiin ja nuoriin, eli keinoihin ratkaista työvoimapulla. Ja kesäkuussa tämä pilotti loppuu ja totta kai kerromme tiedoista parlamentille. Toinen on, että business casein naisten työllistämiseksi koulutussektorilla. Kohtana ovat erityisesti työnantajat. Pyrimme muuttamaan työnantajien stereotyyppisiä käsityksiä, jotka ovat hyvin lailla levinneet levinneitä. Heidän näkemys, että naiset ovat erityisesti, erityisen kalliita koulutussektorilla. Ja meillä on lukuja, jotka ostavat, että nainen on valtti koulutusyritykselle. Ei kysymys ole ainoastaan näistä houkuttelusta, vaan heidän pitämisestä alalla. Sitä varten tarvitaan työympäristö, joka on suopea naisille. Se on toinen pä- päälinja. Ja tällaisen sosiaalikomitean yhteistyöllä pyrimme luomaan keskustelufoorumin, jolla kulttuurialan toimijat voisivat valmistautua tekemään konkreettiset toimia sukupuolten tasa-arvon puolesta, yrityksissä erityisesti. Mutta sitoutuminen on olennaista. Tämä on toimintafoorumi, ei keskustelufoorumi. Olemme aloittaneet työt ja talous- ja sosiaalikomitea myöskin – antamassa la- lausuntoon tästä aiheesta kuun lopussa. Ja f- foorumin kanssa marraskuuhun, jonka jälkeen se alkaa toimia. Toivottavasti olen voinut vakuuttaa teille siitä, että komissio on ryhtynyt joukkoon toimia. On todellisia toimia naisten aseman parantamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseksi. Ja vielä kerran kiitän ja onnittelen Euroopan parlamenttia tästä aloitteesta. Voimme varmasti syventää yhteistyötä kanssanne. Euh, Kiitoksia. Sitten on puheenvuoron. Suurlähettiläs Weberille Ruotsin pysyvästä edustustosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta tulla tänne puhumaan ja kiitän tietysti myös tämän tilaisuuden järjestämisestä ja siitä, että näistä asioista puhutaan ja pidetään ääntä. Erityiset kiitokset esittelijälle ja muille valiokunnan jäsenille, jotka pitävät tätä keskustelua vireillä jatkuvasti on hyvä olla myös tässä tilaisuudessa. Haluaisin myös kiittää komissiota sen tekemästä työstä ja komissaari Bullsin työstä. He suhtautuvat todella käytännönläheisesti tähän kysymykseen. To actually explore the economic side of this. It's a... Tämä on kysymys, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa, suuresti yksilöitä, mutta tietenkin myös yrityksiä jos saadaan sukupuolten välinen tasapaino kuntoon. Ja erityisesittelijä Nilsson sanoi, että tarvitaan tällainen globaali lähestymistapa asiassa. Meidän pitää olla tietoisia luvuista ja faktoista, ja tämän oikeastaan lähtökohtana on ollut Ruotsin hallituksessa. tällainen tietoisia, laaditaan toimintasuunnitelma, ja haluaisin jakaa puheenvuoroni kahteen osaan yleisempiä kommentteja tasa-arvosta ja siitä, mitä, miten hallituksen sen näkee sitten enemmän vielä liikennekysymyksistä jatkossa. Mielestäni yleisesti ottaen kyse on johtajuudesta ja siitä, että ollaan poliitikkoina tietoisia. Mehän olemme politiikkaa, teemme päivittäistä politiikkaa, se on tehtävämme täällä unionissa. Meillä on myös hallitukset, joiden täytyy tuntea tämäkin asia ja olla kiinnostuneita tästä asiasta täytyy tehdä päätöksiä, jotka perustuvat faktoihin ja lukuihin, ja näin voidaan edistää sukupuolten välistä tilannetta. Meillä on Ruotsissa feministinen hallitus, edustan hallitustamme, ja jos voisi olla hiukan apua näistä kalvoista käyn läpi joitakin kohtia. Näin näette, että tällä tavalla me teemme työtä Ruotsin hallituksessa. Meillä on yhtä paljon naisia ja miehiä hallituksessa. Me edistämme valtavirtaistamista, sukupuolibudjetointia. Nämä ovat välineitä edistää tasa-arvoa yleisemmässä mielessä. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset, joita teemme, niiden täytyy pyrkiä lisäämään sukupuoltamista tasa-arvoa ja se on ihan nyt tavallista kuin lounaan syöminen. Ilman, se vain toimii edes, että ei edes ajattele, kunhan tämä asia vain vaikuttaa naisiin ja miehiin ihmisiin, niin silloin ja aina pitää ottaa nämä tasa-arvokysymykset huomioon lainsäädännössä ja työssä. Tällaista tietoisuutta siis on olemassa Ruotsissa ja myös EU:ssa meillä pitäisi olla samanlaista herkkyyttä tiedostavuutta. Ja kiitän komission edustajaa hänen äskeistä sanoistaan ja teoistaan. Tämä koko komissiota. Sitten sukupuolten välistä tasapainosta. Yleiset, yleinen pyrkimys tietenkin on, että naiset ja, naisilla ja miehillä pitää olla samat valtuudet, sama valta. He voivat itse päättää omasta elämästään. Me tunnustamme, että näin ei aina ole. Me tarvitsemme erityisiä tavoitteita, että edistää asian toteutumista Ja tässä tuolla on tällaisia yleisempiä ennakkoedellytyksiä sille, että pystytään käyttämään sekä naisten ja miesten lahjakkuutta liikennesektorilla tai millä tahansa muullakin sektorilla, jolloin sukupolvien, sukupuolten välinen edustus ei ole tasapainossa. Kyse on edustuksesta, resursseista, oikeuksista, eikä tämä tietenkään koske pelkästään liikennesektoria, vaan koko yhteiskuntaa meistä. Me, meillä täytyy olla tällainen globaali lähestymistapa, tarvitaan infrastruktuuri sille, päivähoito, järjestelyt, yhtäläiset vanhempainoikeus, vanhempainlomaoikeudet, jotta sekä naiset että miehet voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan ja tekemään työtä eri sektoreilla edelleen. Meillä on tällainen agenda voimassa jo pitkään ja se tietenkin muuttaa muotoaan koko ajan, mitä tulee suku puolten välisen tasapaino on pitkän aikavälin tavoite ja se muokkaa poliittista toimintaamme. Meillä on myös sellainen toimintatapa, mitä tulee valtioomistuksiin, yrityksiin. Me tarvitsemme roolimalleja. Tehän puhuitte komission jäsen, että äh, luvut ovat aika hirveitä. Kulutussektorilla 3 prosenttia äh, naisista äh, tai junankuljetusta on naisia, eikä ole mitään syytä, että luku on näin alhainen. Joten me myös siis valtio tavallaan omistaa yritykset ja sen takia pitää varmistaa, että johtokunnissa ja muualla naisia on ja tasapaino toteutuu sukupolvien, sukupuolten välillä. Meillä ei ole kiintiölainsäädäntöä vielä, mutta on tehty sellainen ehdotus, joka on nyt vireillä Euroopan, anteeksi, Ruotsin parlamentissa. Tässä on hyvä tietoja sitten enemmän liikenne kysymyksiin poliitikkoina meidän pitää asettaa omat tavoitteemme, jotta voimme auttaa tätä yleistä kontekstia ja saada tuloksena parempi tasapaino naisten kohdalla, missä määrin he osallistuvat liikennesektoriin ja kuljetusalaan ja voivat olla johtajia roolimalleja ja osallistua tähän tärkeään yrityssektoriin. Tässä meillä on tällainen Funktionaalinen tavoite, saatavuus, tar- meillä on myös tällainen turvallisuus, ympäristö ja terveysaspekti mukana. Molemmat tavoitteet ovat sellaisia, että niiden kautta pyritään myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon, tasapuolisuuteen. Liikenneala kuljetusala tarvitsee molempia sukupuolia yhtä lailla. Ihmiset liikkuvat, naiset ja miehet, mutta heillä on ehkä erilaisia tapoja kulkea erilaisia malleja käyttää liikennesektoria ja niin edelleen. Ja poliitikkoina meidän pitää olla tietoisia tästäkin ja tehdä tällaisia valistuneita valintoja siitä, minkälaista lainsäädäntöä teemme, mitä valintoja teemme, mitä asioita toteutamme ja miten lisäämme tässäkin yhteis- liikennesektorin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kun tehdään tällaisia valistuneita päätöksiä, niin, niin kuin komissiokin, meillä on esimerkiksi Eurostat, joka tarjoaa lukuja, faktoja, ja näitä tarvitaan todellakin, jotta voidaan nähdä, mitä se vai, vaikuttaa, jos, sekä miehet, jos miehet ja naiset käyttävät julkista liikennettä eri tavalla, käyttävät autojaan eri tavalla, pitkä, pitkän välin kuljetukset ovat erilaisia muodoltaan. Siksi meidän pitää ottaa tämä huomioon lainsäädännössämme ja olemme pyytäneet vuosittain virallisia tilastotietoja matkustusmalleista, tieturvallisuuskysymyksistä, paikallista työmarkkinoista, missä määrin voidaan käyttää autoja, turvallisuuskysymyksistä halutaan tietoja ja sitten aivan erityisesti missä määrin naiset ja miehet ovat mukana julkisissa yrityksissä äh, johtoasemissa. Meillä on erityisiä tutkimuksia, joiden kautta voimme valvoa tilannetta ja sitten kerätä tietoja. Ja tässä muutamia äh, faktoja siitä, miten saadaan enemmän tietoa siitä, miten naiset ja miehet käyttävät eri tavalla liikennettä, mietkäyttävät enemmän työmatkoihin, sulla pitää sama aika kuluu molemmilta matkustamiseen, mutta miehet ajavat pidempiä matkoja autolla kuin naiset. Joitakin peruskysymyksiä, jotka myös vaikuttavat meidän näkemyksemme liikennesektorista ja miten sitä käytetään ja minkälaisten matkustamiskäyttäytyminen ihmisillä on ja miten arvot ehkä e- eroavat. Ja tämäkin luo tällaista yleistä kehystä sille, kuinka houkuttelevana, kiinnostavana tätä, tämä sektori nähdään ja minkälaisia mahdollisuuksia löytyy molemmille sukupolville. Tässä jo aikaisemmin puhuin peruseroista, joita voidaan esittää pelkästään taloudellisten kysymysten pohjalta. Me olemme sitä mieltä, että kun asetetaan tällaisia tavoitteita ja pakotetaan itsemme poliitikkoina ottamaan enemmän selvää tilanteista, luvuista, tilastoista ja niin edelleen, niin tätä kautta tulemme paremmin tietoisiksi ja olemme valmiin, oppia laatimaan oikeita kannustimia, poliittisia suunnitelmia naisille ja miehille, että he käyttävät liikennejärjestelmää, kulttuurijärjestelmää, mutta myös osallistuvat sen toimintaan ja täyttävät sitten näitä mahdollisuuksia, joita sieltä löytyy työpaikkojen muodossa. Ja tämä on todellinen tulevaisuuden haaste. Pitää varmistaa, että me saamme yhtäläisen edustuksen työpaikkojen kohdalla liikennesektorilla. Tässä on paljon potentiaalia käyttämättä ja meidän pitää varmistaa, että sitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Joten odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne parlamentissa ja viedän tätä asiaa eteenpäin. Ja tietenkin haluamme yhteistyötä, hyvää yhteistyötä jatkossakin myös komission kanssa ja kaikkien kanssa täällä. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Weber. Paljon kiitoksia, Rova Weber, esityksestänne, joka oli oikein valaiseva. Joo, joka herättää paljon kysymyksiä, joiden aika koittaakin pian. Nyt Robert Zilling. Öö, kuljetusalan työntekijöiden eurooppalaisesta liitosta. Fighting the union to Kiitos oikein paljon, että liitot on kutsuttu ottamaan kantaa tähän hyvin tärkeään kysymykseen, joka liittyy kuljetusalan tulevaisuuteen ja työntekijöiden tulevaisuuteen. Näemme Euroopan komissiolta kiinnostavia lukuja tässä mielessä. Tietenkin ETFn mielestä naisten houkutteleminen kuljetusajalle ei ole ainoastaan imago- tai stereotypia kysymys. Mä käyn olla niin kaukana totuudesta. Euroopassa nyt tänä päivänä ihmisillä on tietyt oletukset ja odotukset, jotka kohdistuvat työelämään ja yksityiseen elämään. Ja kerran kun keskustelimme naisista kuljetusalalla, kuulimme naisten komiteassa, että kommunisti aikoina liikenteen alalla kuljetusalalla oli enemmän naisia kuljettajia, rekkakuljettajana tai raitiovaunun kuljettajana. Olin juuri saanut opintoni päätökseen silloin ja minun sanotaan, että meillä ei ollut mitään mahdollisuutta valita. Meidät lähetettiin tiettyihin töihin omassa maassani. Ihan mihin kolkaan taas maatani, silloista maatani tekemään tiettyä työtä. Nyt meillä on valinnan mahdollisuus ja on ymmärrettävä, että merkittäviä muutoksia on täytäntöön pantava kuljetusalalla jotta voidaan ottaa huomioon se, miten saataisiin enemmän naisia tälle alalle töihin. Palatakseni työn laatu, kysymyksiin, keskeinen alan naistyöntekijöiden kanta tai sellaisten naisten, jotka pohtisivat uraa tällä saralla. Nämä ihmiset pohtivat työ- ja perhe yhdistämistä. Onko tämä mahdollista? Minä sanoa, että edistytään, mutta onko meillä tasavertaiset mahdollisuudet kotona? Tällä salissa ehkä vastaukset voisivat olla erilaisia, mutta naispuolisten kuljetustyöntekijöiden kannalta voidaan sanoa, että tasa-arvo ei ole kotona. Ja tämä tietenkin vaikuttaa työperheelämän tasapainoon. Kuljetusalalla on liikkuvia ja ei-liikkuvia työpaikkoja ja naisia on paljon vähemmän liikkuvilla aloilla. Siksi, että työ on järjestetty niin kuin on. Me keskustelimme keskustelusalin ulkopuolella ennen kuulemistilaisuuden alkamista. Ja siellä on tiettyjen kuljetusalan yritysten edustajia. Puhun tässä bussiliikenteestä. Ja todella vastapuolen ajatus siitä, miksi naiset eivät lähde – bussin kuljettajiksi, oli se, että ruuhkaajat, jolloin busseja tarvitaan eniten, ovat niitä aikoja, jolloin naisten pitää viedä lapset päivähoitoon tai kouluun tai hakea heidät sieltä. Eli siksi vain 18 tai 20 prosenttia bussinkuljettajista on naisia. Sanoisin, että ETF olisi oikein innoissaan, jos komissio suhtautuisi vakavasti siihen, että nähdään, mitkä ovat realiteetit liikenteen alalla, ei ainoastaan julkisessa liikenteessä ja raideliikenteessä, mutta myöskin vaikeammat alat. Ajatellaan vaikka satamia. Onko satamissa nyt niin, että siellä on niin fyysistä työtä, että naiset eivät sinne lähde? Tällainen realiteettien uudelleen tarkastaminen olisi tärkeää katsottaisiin liikkuvia muita työpaikkoja ja eri kuljetusaloja. Ajatellen työsuhdetta, työtaakkaa, tasa-arvo kotona, se vaikuttaa työelämän ja perheelämän yhdistämiseen tai yksityiselämän yhdistämiseen ja yksityiskohtaisemmin ergonomiset kysymykset, työturvallisuus liikenteessä. Tämä on edelleen hyvin miesvaltainen ala. Ja viimeisenä, mutta kuitenkin tärkeänä osana työpaikkojen turvallisuutta – on väkivalta työpaikalla. ETF on marraskuusta lähtien esittänyt kyselyitä meidän jäsenillemme. Tämä liittyy väkivaltaan työpaikalla. Syypänä voi olla kollega tai asiakas. 1350 vastausta olemme saaneet. Ja vastauksien pohjalta saatiin tiettyä tilastoa ja myöskin todistusaineistoa. Ja nämä ovat ihan uskomattomia tarinoita. Eivät kuulu tähän maailmaan tai tänne Eurooppaan. On tilanteita, joissa naispuoliset bussikuljettajat tai maahuolintapalveluita hoitavat naiset lentokentillä altistuvat aivan uskomattomille olosuhteille tämän päivän kuljetusalalla. Joten näin kysymyksiin on puututtava. Ja olettaisimme, että komission tulisi nyt esittää tiukat suositukset. Ei voida tietenkään mennä yritykseen ja pakottaa yritystä tekemään asiat A, B ja C, mutta kyllä tähän asiaan voidaan kuitenkin vaikuttaa. Ja tiukat suositukset, jotka liittyvät työpaikkojen laatuun. Tämä olisi meiltä myös odotus ETFn puolelta. ETF on tehnyt jo työtä tällä saralla meillä on työmarkkinaosa puolet mukana raideliikenteessä ja julkisessa liikenteessä pari hanketta viimeisen viiden vuoden aikana, että vain analysoitaisiin työpaikkaa. Meillä on siis tietoa ja työmarkkinaosapuolten suosituksia. Ja sitten meriliikenteessä meillä on esimerkiksi häirintään aluksilla liittyvä työkalupakki. On todettava, että naiset eivät helposti tunnista kaikkia tapauksia sellaisina, että ne olisivat väkivaltaa vai häir- tai häirintää, ja siksi tavallaan suvaitaan tämä tilanne. Tämä liittyy myös siihen, mitä yritykset sanovat naisille. Ja sanovat, että tämä on osa työtä, joten teidän jotenkin tästä tilanteesta selvittävä. Me olemme siis saaneet avata saanut avattua vähän kaikkien silmiä tässä prosessissa, joka on nyt alkanut. Ja kun se on nyt käynnissä, niin toivoisimme myöskin Euroopan komission puolelta vähän tiukempaa kantaa työoloihin. Kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät naisiin ja liikenteeseen kuljetusalaan. Puhun ihan yleisesti ja sitten ihan viimeinen kommentti. 3 prosenttia naispuolista junankuljettajista Euroopasta. Voin vain viitata oman alkuperämaahani Raideliikenteeseen on investoitu hyvin vähän. Monet paikallislinjat eivät enää toimi, infrastruktuuri heikkenee ja työntekijöiden määrä laskee. On sanottava, että isäni on nynäkuljettaja, joka hädin tuskin vuoronsa aikana pystyy huolehtimaan lepoajoista. Naisten on hyvin vaikea lähteä tällaisille aloille. Ja keskeinen viesti tässä todella on, että meidän on investoitava, jotta tältä, tästä sarasta saadaan kiinnostavampi. Meidän on tehtävä paljon muutoksia, jotta voimme houkutella naisia ja saada naiset pysymään näissä työpaikoissa. Toivon, että voimme käydä rakentavassa hengessä keskustelua komission ja parlamentin kanssa tulevaisuudessa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia teidän esityksestänne. Sitten pääsihteeri Euroopan sisäisen liikenneunionista. Teresia Haksteiner. Paljon kiitoksia. Kiitoksia koulutusvaliokunnalle, että kutsuitte meidät tähän kuulemiseen. Esittelen teille lyhyesti järjestämme. Se on Euroopan sisävesiliikennejärjestö. Sillä EU-maita ja myös EUn ulkopuolisia maita, perusluki- ja sisävesiliikenne. Se kuljettaa 140 miljardia tonnia per kilometri. Eli 15 miljoonaa tonnia rahtina. Se on 7 prosenttia koko rahtiliikenteestä EUssa. Mutta jossakin maassa, kuten Hollannissa, osassa on paljon suurempi, noin 40 prosenttia. Samassa on myös koulutusmuoto, yli 40 000 ihmistä aluksilla. Ja noin tuhat liikkuvaa työntekijää, kuten me heitä kutsumme, 31 000 liikkuvaa työntekijää ja 11 000 itsensä työllistäjää, jotka elävät aluksillaan ja omistavat ne. Usein nämä ovat aluksia, jotka aviopuoliset omistavat. Molemmilla on sama ammattipätevyys ja he pyörittävät bisnestä aluksellaan. Alalla mittakaava etuja turvallisuustaso on korkea, energiakustannustehokkuus on korkea, ulkoisvaikutuksia on vähän ja ruuhkaa ei. Ja se on tulevaisuuden kannalta valtava voimavara. Ja nyt naiset kuljetusalalla. Se on haaste meidänkin alallamme. Olemme jo pari vuotta neuvotelleet ETFn kollegoiden kanssa. Olen iloinen, että istun kollegan vieressä tässä. Jo pari vuotta sitten onnistumme sopimaan ensimmäisen työhtösopimuksen, joka koskee yhtä kuljetuksen erityisalaa. Tämä koski aluksella työskenteleviä liikkuvia työntekijöitä, jotta tarkoituksena oli vastata työaikadirektiivin vaatimuksiin, mutta räätälöidä ne sektorin tarpeisiin. Sosiaalisessa vuoropuhelussa keskustelemme myöskin henkilöstö- ja miehitys, hen, henkilöstökysymyksistä. Ja ihan äskettäin Ilmoitin oikein ehdotuksesta työskennellä ammattipätevyyden parissa. Aloitimme pari vuotta sitten ETFn kanssa keskustella pätevyyden ja koulutuksen harmonisoinnista, että pääsemme seuraavaan vaiheeseen, joka on komission ehdotus ammattipätevyyden tunnustamisesta sisävesiliikenteessä. Se on lainsäädännön osa, josta tällä hetkellä neuvotellaan teidän valiokunnassa. Ja ne olette kolmikantaneuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa. Sitä luonnettiin uusi pätevyyteen perustuva koulutusjärjestelmä – ei enää puhtaasti harjoittelupohjainen järjestelmä. Yksi pääkriteereistä on, että tarkoitus on lisätä hyvin koulutettujen työntekijöiden liikkuvuutta ajoissa. E ja mitä edelliset pohjat ja totesivatkin, kulutussektori kokonaisuudessaan ja myös sisävesiliikenne, niiden täytyy parantaa parantaa houkuttelevuuttaan ja imagoon. Ja pyrimme saman koulussa eri koulutusmuotoihin varhaisella iällä, ennen kuin nuoret päättävät, mihin ammatin ryhtyvät. Pyrimme näiden nuorten tietoja lisäämään eri kuljetusmuodosta mukaan lukien sisävesiliikenne. liikenne. Olisimme nuoria ja naisia alalle. Meidän kulutusmuotomme sisävesiliikenne. Se heijastaa se, että meiltä puuttuu päteviä työntekijöitä. Se on haaste tulevaisuudessa. Kysymys ei ole sisäisestä vuoropuhelusta ainoastaan. Tarvitaan tukea, että tämän ongelman kanssa selvitään. Ja tämän työaikasopimuksen avulla toivomme lisäävämme sektorin houkuttelevuutta ja parantamaan sen kuvaa. mikä seurauksena enemmän naisia ja nuoria tulisi alalle. Paljon kiitoksia. Merci beaucoup pour Kiitoksia. Kiitän näistä puheenvuoroista. Täytyy sanoa, liikennevaliokunnan puheenjohtajana voin todeta, että on osastu monenlaisiin erilaisiin kokouksiin ja seminaareihin liikennealalla, rautatiesektorilla, tieliikenteen kohdalla ja niin edelleen. Usein olen hiukan yksin täällä edessä, koska puhujien puheet ovat usein lähes kaikki miehiä. Nyt täällä hiukan parannamme kuvaamme Euroopan parlamentissa ja komissiossa, kun on yksi valiokunnan puheenjohtaja, joka on nainen, samoin komissaari. Täällä on aika äh, poikkeuksellista tällä maskulinisella ajalla. 50 prosenttia naisista kuitenkin käyttää liikennettä. Siis äh, käyttäjistä 50 prosenttia on naisia. Ja tästä tulee tietysti tämän vuosi 101 haasteista mutta tässä tärkeä rooli on yritysten johdolla. Naisten pitäisi näkyä enemmän e, yrityksissä ja järjestöissä paljon enemmän kuin nyt. On ihan totta, että komissio ja Euroopan parlamentti pyrkivät naisistamaan tilannetta. Ja pitää monilla alueilla tarjota naisilla ne voidaan edistää, mutta en usko, että pitää laiminlyödä myöskään sitä seikkaa. Täytyisi toimia jo aktiivisesti etukäteen kouluissa jo yliopistossa, että voidaan suunnata nuoria naisia äh, tieteen alalle, teknisille aloille – ei oikein voi nähdä niin, että nämä seksuaalisuudet ovat jotenkin naisille tehtyjä. Mutta kertaa naiset ovat yhtä päteviä kuin miehet, yhtä vastuullisia ja pitää aloittaa tällainen valistaminen tavallaan jo varhaisessa vaiheessa koulussa. Nimittäin nämä eri yritykset ovat yhtä lailla tehtyjä myös naisille. Tässä minun pieni kommenttini. Sitten puheenvuoro kollegoille. Madame la présidente. Ich, ähm... Kiitos puheenjohtaja. EPPn nimessä haluaisin todeta, että oikeastaan koko kuljetusala ei ole ihan ehkä parhaan imagon varassa. Meillä ei ole riittävästi naisosaajia, mutta ei oikeastaan riittävästi osaavaa henkilöstöä kaiken kaikkiaan, ja tämä heijastelee jokaista alaa. Puheenjohtaja, te sanoittekin jotain lyhyesti siitä, että naisia ei tunnu kiinnostavan riittävästi teknisen alan työpaikat. Ihan totta, voin tukea tuota ajatusta ja kaikki paneelin jäsenet voivat varmasti tukea tätä ajatusta myös, jos nyt katsotaan uutta kehitystä. Automatisointi, digitalisointi ja niin edelleen. Tämä uusi kehitys johtaa siihen, että ammattiosaajia puuttuu yhä enemmän. Koska jos katsotaan korkeakouluissa tilannetta, niin siellä on lähes ainoastaan miehiä opiskelijoina. Ja tästä tulee varmasti lähivuosina vielä lisäongelma. Kuitenkin olette varmasti kanssani samaa mieltä siitä, että perhe- ja työelämän yhdistämisongelma on suurin este edelleen sille, että saataisiin naistyöntekijöitä kuljetusaloille. tilin aivan oikein viittasinkin tähän, että voidaan todeta selkeästi, että jos ajatellaan bussireittejä esimerkiksi ja kaikkea, mikä liittyy kouluun ja julkiseen liikenteeseen. Naiskuljettajia on kyllä, mutta jos ajatellaan sitten pidempiä matkoja ulkomaan bussimatkoja, niin silloin on vaikea saada naiskuskeja, vaan miehiä on selkeästi enemmän. Minusta tuntuu, että meidän pitää tehdä tässä vielä lisää ponnisteluita, jotta perhe- ja työelämän yhdistäminen olisi helpompaa, vaikka paljon edistystä on jo tapahtunutkin ajatellen eri vapauksia, lomia, eri muotoja. Mutta tämä ei vielä riitä, ei erityisesti kaikissa maissa. Tässä on vielä suuria eroja jäsenvaltioiden kesken myös. Ehkä komission edustaja Bergolta voisin kysyä vielä tästä pilottihankkeesta viittasitte siihen, minkälainen imago kuljetusalalla on, ja tämä on pilottihanke teille, joka päättyy kesällä. Onko teillä jo ensimmäisiä tietoja, tuloksia? Ja jos on, voisitteko mahdollisesti meille jo hiukan kertoa näistä? Kaiken kaikkiaan uskoisin, että voidaan todella anna, antaa täysi tunnustuspaneelin jäsenille, jotka selvittelivät tätä ongelmaa oikein hyvin, mutta ratkaisuehdotuksia jäin vielä vähän kaipaamaan. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Vipage. Kiitoksia. Rouva Ajala Sender. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen teitä siitä, että lopultakin saatiin tämä kuuleminen aikaan silloin kun pidettiin seminaari, mukana olevat komissaat Jorva Vuus. Mä olen pyytänyt tätä jo monta kertaa ja hyvä asia tämä nyt tapahtui. Täytyy kuitenkin pahoitella paria aseikkaa. Ensinnäkin komissaari itse ei ole täällä paikalla. Hän on ilmeisesti Skotlannissa. Hän toimii aktiivisesti Twitterissä sieltä, mutta kuitenkin kaipaamme häntä. Olisi ollut parempi, että hän olisi ollut täällä paikalla. Se olisi todella tärkeää olisi ollut tärkeää komissiosta toimia näin. Sitten otsake tässä on hiukan valitettava, täytyy sanoa. Silloin vain vedotaan naisiin, kun muita ei enää ole, ja naiset sitten joutuvat ratkaisemaan resurssipula-ongelmaa. ja sitten seuraavaksi tietysti turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat. Minkä takia on näin vähän naisia liikennesektorilla, kulutussektorilla? Sama koskee yritysten johtokuntia mukaan lukien valtion yritykset. Niillähän pitäisi olla pakolliset naiskiintiöt, koska ne ovat riippuvaisia julkisesta hallinnosta, niin kuin Ruotsin suurlähettiläs sanoi, ja siksi, tai sanoi, siksi olisi paljon enemmän mahdollisuuksia vaatia, että naiset myös ovat mukana ja pitää ottaa huomioon myös, miten naiset käyttävät liikennevälineitä. Tämä pitäisi kuulua suunnitteluun ja ehdotuksiin, joita tehdään eh, niin kaupunki- kuin muussakin liikenteessä. Ja sitten vielä yksi aihe. Ehkä jatkossa voitaisiin käsitellä sitä tarkemmin. Olisi ollut hyvä, että mukana olisi ollut myös naisia, jotka ovat muun muassa bussi, kuljettavat, linja-autoja ja niin edelleen. Joissakin valikunnissa on kuultu todella mielenkiintoisia kertomuksia. Silloin saadaan parempi kuva tästä sektorista, ja kun, jos kuunnellaan vaikka lentokoneen kapteeneista tai kuljettajista, piloteista, tai lentäjistä ja muista. Me emme tunne tätä todellisuutta välttämättä. Liikennesektorikaan ei ole tavallaan ole muokkautunut naisten tarpeiden mukaisesti. Tienen Naiset ja miehet tekevät erilaisia valintoja. Sitten uusi teknologia ja uudet mahdollisuudet, sitä meidän pitäisi olla mahdollisia paremmin sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämän liikkuvien työntekijöiden kohdalla, niin naisten kuin miestenkin kohdalla. Sitten meillä on yksi tärkeä kysymys, joka liittyy holistisempaan strategiaan. Pitäisi pyrkiä siihen, että naiset, eikä pidä tyytyä siihen, että nyt sitten naiset korjaavat tämän epätasapainon vielä Ruotsin edustajalle haluaisin tietää, onko teillä tutkimustietoa kaupungeista ja pitkistä automatkoista kaupunkien välillä, paikkojen välillä, mutta onko teillä tietoa myös kaupunkiliikenteestä tarkempaa tietoa, se olisi kiinnostavaa. Sitten Tutkimuksia on tehty myös yötyöstä, koska kuljetusalalla niin julkisella sektorilla kuin yksityiselläkin sektorilla yötyön ongelma on osa yleisempää problematiikkaa ja miten ala nähdään. Sitten kiitos herra Bergota. Hän todella pystyi tarttumaan monimutkaiseen aiheeseen Move-pääosastossa. Nämä hankkeet ovat todella mielenkiintoisia ja kuuluvat tavallaan tämän aiheen piiriin. Pyritään muuttamaan näkemyksiä liikennesektorista, kulutussektorista. Myös pääosaston pitäisi suhtautua tavallaan holistisesti kaikki työ, mitä siellä tehdään, se pitäisi alistaa tavallaan selkeällä strategialla, vähän niin kuin tutkimuksen alalla on tehty siellä seminaarissa oli henkilö, joka tunsi varsin hyvin sen, miten voidaan muuttaa pääosaston koko ajatuskulttuuria. Sitten Rova Tilling otitte esille tällaisen tosiasian kommunistisen Rova Sender, voisitteko oipikohjaa lopettaa? Kyllä, lopetan ihan kohta, olen pahoillani. Niin. Minua kiinnostaisi kovasti AY-liikkeen kannalta ehdotukset, joita on tehty kysymykset, jotka liittyvät tavallaan sovitteluun. Se olisi hyvä ottaa huomioon enemmän myös AY-liikkeen näkemyksiä. Kiitoksia. Monsieur Ludwig. Kiitoksia. Sitten edustaja Ludwig. Tack så mycket. Eh, Kiitos paljon. Niin, kuten olette kuullut monet kertat, olen itse toiminut tällä alalla 30 vuotta. Ja naiskuljettajia meillä on aina ollut, eikä siinä ole ollut mitään ongelmia. Ehkä enemmän kansallisilla linjoilla ajoin kymmenen vuotta myös kansainvälisiä reittejä. Silloin ehkä naisia ei ollut niin paljon, mutta kuitenkin muutama naiskuljettaja ajoi myös kansainvälisessä liikenteessä, mutta silloin tehtiin enemmän rahaa sillä, että ajettiin ulkomailla. Saatiin hyvän palkkakuskina. Silloin ei ollut laitonta kilpailua. Kavotaasi sääntöjen kautta, jotka ovat täysin tuotuneet. Samoin omassa maassani Ruotsissa ruotsalaiset työpaikat vähenivät merkittävästi tämän takia. Ja valitettavastihan täällä puhutaan aina kaikkein tärkeimpänä periaatteena vapaasta liikkuvuudesta. Sitten, että voidaan uhata täysin yhtä alaa, niin se on ihan asia, kunhan kunnioitetaan tätä vapaata liikkuvuutta sääntöjen noudattaminen muilla saroilla on vähemmän tärkeää kuin vapaa liikkuvuus. Ja sitten ollaan viikkoja rikassa melko alhaisella paikalla. On siellä kaksi neliötä asuinalaa. Pyykit ja hygienia-asiat hoidetaan pysähdyspalkoilla rekan vieressä. Ja sitten bussi- ja taksikuljettajat, jotka mainitaan myös Usein tähän liittyy uhka ja väkivalta ja todella hankalat työajat, jolloin ensin vaikka tehdään pari-kolme tuntia töitä aamulla ja sitten joudutaan pitämään vapaata vaikka viisi, kuusi tai seitsemän tuntia. Sitten tehdään vielä iltavuoroja. Tämähän tarkoittaa sitä, että perheelämästä voi vain unelmoida, koska eihän tällainen käytännössä toimi, kun on tuollainen työpaikka. Ja sitten nuo keskellä päivää olevat vapaat tunnit. Ja sitten toisaalta on kalliimpaa, kalliimpaa kulkea, että ihmisillä ei ole varaa ajaa takaisin kotiin keskellä päivää, vaan tämä aika käytetään sitten työpaikalla jossain lepohuoneessa tai käydään syömässä, mutta periaatteessa hän on koko ajan jumissa sen työpaikan kanssa, eikä tämä houkuttele ihmisiä ollenkaan tällaisen ammatin suuntaan. Lisäksi kouluttautuminen on hyvin kallista, kun pitää niin monella tapaa osoittaa oma pätevyys, joten ihmisillä ei ole varaa myöskään kouluttautua tällä alalla. Kiitos. La parole est à Madame Bilbao. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiinnostavaa kuunneltavaa ja suhtaudun myönteisesti tähän seminaariin, mutta sieltä pieni kritiikki on tähän alkuun. Niin kuin kollega Ailo Sender sanoi, niin nyt ollaan lähes kaostilanteessa ja sitten todellakin mieltä, miten saadaan mukaan naiset, jotta voidaan täyttää tätä tyhjiötä ja miten voidaan parantaa imagoa jälleen kerran. Tämä liittyy naisten lähestymistä, pyritään parantamaan tätä kautta sektorin kuvaa. Mielestäni tämä on hiukan ristiriitainen tapa toimia. Ja kun ajatellaan myös tulevaisuuden näkymiä, kun pitäisi antaa sektorilla, olen samaa mieltä teidän kanssanne tavoitteesta, poliittisesta tahdosta, tilastoista ja erityisesti koulutuksesta, mutta minulla on kuitenkin kysymys, johon vastaa ihan kuka vaan teistä. Miten, mutta kun ajatellaan muita mietintöjä, joissa puhutaan kehityksestä, jota tulee tapahtumaan liikennesektorilla erityisesti, mitä tulee automatisaation etenemiseen li- liikennevälissä puhutaan lenno- lin- len- lennokkeista, ilman kuljettajaa kulkevista ajoneuvoista, samoin automaattisista autoista. Siis tämä vaikuttaa työllisyyteen ja tässä voidaan myös vaaroa tiettyjä kysymyksiä ja robotisointi. Miten te näette tulevaisuuden, josta näistä, kun otetaan huomioon nämä asiat, joista puhutaan muissa mietinnöissä, jos 60 prosenttia Euroopan yliopisto tutkinnon suosittajista ovat naisia. Miten me haluamme ottaa sitten naiset mukaan työpaikkoihin? Jotkut niistä vaativat vähemmän koulutusta tämä erot vaan tulevat kasvamaan. On yhä enemmän naisia, joilla on yliopistokoulutus kuin miehiä. Miten te uskotte, että nämä kaksi asiaa saadaan sitä kuten yhdistettyä? Kiitoksia Rova Bilbao Edustaja Taylor. Uh, thank you Kiitos. Hän saa monta mahdollisuutta käyttää sanaa anglosen sentrinen, mutta sentrinen on hyvä kuvaus nyky EUn koulutuspolitiikasta. Androcentrinen tulkki korjaa. E on epäonnistunut nykypolitiikassaan. Tämä raportti on oikein hyvä kun puhutaan kortasalan luonteesta, ja sitten tarvitaan naisilla on taipumus enemmän tehdä lyhyitä matkoja. Ja miehet matkustavat aina enemmän yhdellä asialla. Mutta täällä ole mitään epäilystä, etteikö kulutuspolitiikka olisi lähinnä miesten kirjoittamaa ja meidän kohdistuvaa, siis androsentristä. pääset matkustamaan enemmän julkisessa liikenteessä, julkisella liikenteellä ja miehet enemmän autolla. Ja ajatella, että tuo on sitten tärkein matkustusmuoto. Sukupuolten epätasa-arvo vaikuttaa koulutuspalveluiden tarjonnan laatuun. Meitä matkustajat eri syistä. Työ, perheenhoito, ostokset, sosiaaliset kontaktit tuhansista syistä. Mutta politiikka, joka keskittyy miesten tarpeeseen, palvelee huonosti naisia. että pääsisimme siitä, missä olemme, siihen, missä pitäisi olla tasa-arvon suhteen. Meidän täytyy muuttaa EUn kulutuspolitiikkaa juuria myöten. Tämä tutkimus on oikein hyvä. Oli esimerkiksi kiinnostavaa lukea, että maaliikenteessä naisten osuus maaliikenteessä on vain 13 prosenttia. Ja tämä on lähinnä tieliikennettä. Se on haasteen, antaa kuva haasteen koosta. Ja komission pitäisi aktiivisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikissa tasa liikennekysymyksistä vastaessa työssä. Ja lopuksi Oli kiinnostavaa, kun vuosi sitten yksi käytin parlamentin äh, kuljetusta ja siinä oli naiskuljettaja. Kysyin ajalta naiselta, ja kysyin kuljettajalta naiskuljettajalta, montako teitä oli ja kaksi, kaksi sadasta kuljettajasta. Valiokunnan pitäisi tietää, että tilanne on muuttunut. Meillä on uusi Mercedes 220 autokanta, lisää Alfa Romeota. Meillä on vieläkin sata ajajaa. Ja vain kaksi naista. Jotain pitäisi tehdä. Sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi paikassa, jossa sukupuolten tasa-arvon pitäisi olla joku aito tavoite. Euh, Kiitoksia. Sitten Wim van Ehm, mevrouw de voorzitter. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Olen itsekin aivan erityisen tyytyväinen siihen, että meillä on tällainen kuulemistilaisuus tänä aamuna, mutta jos katsoo tänne saliin, niin ei näyttäisi siltä, että tämä on suuri tärkeä poliittinen kysymys. Ja tämä on kyllä pettymys. Jokaisella TRAN-valiokunnassa on paljon kerrottavaa, mutta nyt joutuvatkin lähtemään sitten aina toisiin valiokuntiin, kun tällainen asia on esillä. Olen Joyce Bachin kanssa kovasti samaa mieltä. Me tarvitsemme naisia lisää kuljetusalalle. Se on ihan itsestään selvää. Minulla on hyviä kokemuksia Alankomaissa – ja varmasti muissakin maissa on varmasti naiskonduktoreja junissa. Ja silloin ilmapiiri junassa on ihan erilainen jotenkin vähemmän macho-käyttäytymistä, rennompi meininki ja meidän naistemme ammattimaisuus on todella korkealla tasolla. Ja kuitenkin meillä on siis henkilöstä sitä pulaa. Kysymys kuuluu kuitenkin, ja esittäisin tämän Ruotsin edustaja Everille ja Tillingille. Pyrimmekö nyt absoluuttiseen tasavertaisuuteen naisen ja miehen välillä? Yötyön jo kollega Sender mainitsi. Onneksi meillä on lapsia, jotka pitää kasvattaa ja helppo tietenkin sanoa, että miehen pitää hoitaa sama osuus, mutta ehkä pitäisi toimia vähän realistisemmin tässä, kun sanoit, että kaikki toimivat ihan tasavertaisesti. Ja komissiolle minulla olisi kysymys. Mehän haluamme parempia, turvallisempia pysäköintialueita. Siellä sukupuolikysymys pitäisi myöskin ottaa huomioon. Täytyyhän voida käyttää kaikkia alueitamme turvallisesti. Ja sitten on ihan totta – Onneksi Alankomaissa on muutama suuri yritys, joissa on naisia. Sisävesiliikenteessä kyllä, miehet ja naiset voivat hoitaa yhteistyössä tämän, mutta koko tämä sataprosenttinen tasavertaisuusajatus. Haluaisin siitä kuulla vielä vähän lisää, miten naiset siihen oikein suhtautuvat irrottautuvat. Toivon kuitenkin, että asia nähdään edelleen realistisesti. Kiitos. Merci, monsieur Vimande. Madame Lucien. Kiitoksia sitten vielä. Participation today. Niin, jos katsotaan, mikä tilanne tänään. Me SD-ryhmässä otamme tämän kysymyksen erittäin vakavissamme ja mielestäni tämä on hyvin tärkeä aihe yleisesti ottaen sukupuolten välisissä kysymyksissä on sanonut, että vasta ensi vuosisadan puolivälisessä äh, tämä toteutuu, mutta liikennealalla menee varmasti pitempään paljon ja olen tyytyväinen kommenteista, kommenteista, joita tästä tehtiin. Ymmärrän täysin sen, kun komissiossa pääosasto Justice on näissä asioissa veto tehtävässä, mutta se ei voi olla kyllä lähtökohta jatkoajatellen, koska kuljetusala on todellakin äh, pohjalla, mitä tulee työllisyyden laatuun, ja tämä näkyy sitten näissä kommenteissa, miten tämä vaikuttaa naisiin, ja aivan erityisesti miten, minkälaista, mikä on henkilökunta liikennellä, jos katsotaan hieltästä tiedustelua työoloista lähes kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät työpaikkojen laatuun, niin liikennesektori on, on lähes pohjalla joka kerta, ja kun me puhumme työajan pituudesta, taukojen määrästä, laadusta ja sitten puhuttiin sosiaalista ympäristöstä, kiusaamista, häirinnästä. E, tietysti tämä vaikuttaa myös miehiin, mutta aivan erityisesti tämä vaikuttaa naisiin. Ja siihen sitten valitsevatko ihmiset, naiset yleensä työpaikkaa tällä alalla. Ja mitä tulee ryhmän prioriteettikysymyksiin, niin tämä kaikki palaa siihen kysymykseen, josta on niin paljon täällä puhuttu uudestaan ja uudestaan. Miten, miten on edistytty sosiaalisen sosiaalisten oikeuksien kohdalla, työ, laatudukkaiden työpaikkojen kohdalla pitäisi, tarvitaan vähän myös lakisääteisyyttä. Ja George Park, mitä hän sanoi, mitä, mit, mitä ratkaisuja löytyy, mitä tehdään liikennesektorilla aivan erityisesti. Ja on asioita, joita voidaan tehdä ja hoitaa, erityisesti Euroopan lainsäädännön kautta tehdään tällaisia monimuotoisuussopimuksia ja diversiteettikysymykset, jotka liittyvät julkisiin hankintakilpailuihin. Julkinen sektori voi olla tässä johtajan roolissa ja sen pitääkin näin tehdä. Se, että olisi konkreettisia tavoitteita, jotka vievät tätä asiaa eteenpäin kuljetusalalla, mm, paljon työtä on tehty esimerkiksi eri kaupungeissa, EU-ssa. Esimerkiksi Lontoon joukkoliikenteellä on suuri kattava ohjelma sukupuolten edustamisesta ja niin kuin Ines ja muut ovat sanoneet, nämä edustuskysymykset ovat tärkeitä. Me tarvitsemme naisia kaikille tasoille ja varsin pitkään, kun on tehnyt työtä kulutusalalla varsin usein ylempi johto ja muutkin tasot. Siellä on paljon johta, johtajia ja lähes kukaan ei ole nainen. Ja asiaan ei voida tarttua vain vapaaehtoistoimilla ja tavoitteilla. Kaiken kaikkiaan tämä on erittäin hyvä kuuleminen, mutta tarvitsemme konkreettista toimintaa ja tarvitaan toimintaa kuljetusalan sidosryhmiltä eikä vain keskushallinnon taso- taholta. Herzlichen Dank fürs Wort. Äh, ich glaube, ich bin... Kiitos paljon puheenvuorosta. Taidan olla ensimmäinen puhuja naisten oikeuksien valiokunnasta. Luulin, että tämä oli yhteinen meidän kuulemisemme TRAN-valiokunnan kuuleminen. Panelin jäsenillekin meillä naisilla on tietty käsitys siitä, miten edistetään naisten asemaa. Emme halua, että naisia edistetään vain silloin, kun on jotain aukkoja, jotka tulisi täyttää. Se, että täällä kuullaan teiltä, olen kuullut, että päteviä tekijöitä puuttuu ja että naisia pitäisi houkutella sinne näin saksaksi ainakin sanottiin, että pitää houkutella naisia tälle alalle. Toivon, että naiset ymmärtävät, että meillä halutaan no, nyt houkutella sellaiselle alalle, jolla ei ole kunnon palkkaa ainoastaan vaikeuksia. Tälle alalle meidät pitäisi houkutella – ja tätä sitten kutsutaan naisten aseman edistämiseksi. Siitä ei ole kyse. Ei tässä edistetä naisen asemaa mitenkään, jos ajatellaan, että joku ala, jolta miehet jo pakenevat, kuten jotkut tällä jo sanoivat, ja säätellään rekkakuskien tilannetta esimerkiksi. Kukaan, jolla on mitään muita mahdollisuuksia ansaita elantonsa muilla aloilla, halua enää ajaa rekkoja. Miksi nainen haluaisi tälle alalle lähteä? Minun on ihan selvästi sanottava – Joten aina naisten oikeuksien valiokunnasta, voin puhua ehkä kollegoidenkin nimissä muista valiokunnassa. Me emme ole sellainen ryhmä, jota haetaan silloin haalimaan paikalle, kun ei ole työntekijöitä. Ja sitten lähetetään takaisin kotiin, kun on liikaa työntekijöitä. Näin on vuosikymmeniä jo tehnyt. Jos tarvitaan nainen vaikka sotiaikoina, niin nainen voi tehdä kaikkia töitä, vaikka lentää. Mutta sitten jos ei ole ongelmia, niin naisia ei tarvita. Ja tämä on tämä peruslähestymistapa, jonka kohtamme naisten oikeuksien mm, valiokunnassa aina. Aina katsotaan, että onko tällainen y- yllytysmuna tulevaisuudessa, onko se aina sitten vaaleanpunainen, jotta tytöt aina tietävät ostaessaan, että siellä ei ole auta joku nukke. Nämä on näitä stereotypioita, jotka lähtevät jo alusta liikkeelle, että vaaleanpunaisessa paketissa on sitten nukea sinisessä auto. Ja sitten ihmetellään, että naisia ei saada tälle alalle. Kyllä naisia voisi tulla kuljetusajalle töihin, mutta me koko ajan näemme, että meitä jätään pois. Eli meidän Bayerissa esimerkiksi sellainen sanonta, että alukselle ei kuulu naisia eikä leikko kukkia. Tämä on ihan typerä sananto, sanonta, mutta sellainen on olemassa, kun on kyse suurista koneista ja vastuullisuudesta, niin silloin ei naisia haluta paikalle. Omalta osaltani sanoisin vielä, että tämä ajatus, että nyt on työntekijöistä pulaa, nyt tarvitaan naisia, niin tämä ei kyllä osoita minkäänlaista arvostusta naisten suuntaan. Naisilla on kaikenlaista osaamista, että voidaan tarjota, mutta ei ainoastaan silloin, kun on työvoimapulaa. Sitten annetaan ymmärtää, että naiset eivät voi ajaa yöllä. Kyllä kai naiset voivat työskennellä sairaaloissakin yöllä aivan hyvin. Ja jotenkin tämä on voitava yhdistää myös perheelämään, vaikka se on naisille hyvin hankala yhteenvedonomaisesti. Kyllä naisten oikeuksien valikonan edustajana ehkä voin puhua kuitenkin loppuun. Naisten asian edistäminen ei tarkoita sitä, että täydetään joitain aukkoja, vaan että otetaan huomioon naiset, tunnustetaan heidän osaamisensa ja lisäarvonsa. Toivottavasti, todella toivon, että naiset eivät lähde kuljetusalalle silloin, kun palkka on näin surkeaa tarpeeksihan meillä on naisille jo työpaikkoja riittävästi matalapalkkasektorille tarjolla. Niitä ei tarvita ollenkaan lisää. Kiitos. Kiitoksia puheenvuorosta. Sitten konkreettisia ehdotuksia naisten valiokunnalta. Tämä rikasutti keskustelua. Nyt annan puheenvuoron kollega. Olkaa hyvä. Ähm, Maria Hatmason. Kiitos. Maria sanoi jo monta asiaa, jotka halusin sanoa. En ole itse naisten oikeuksien valiokunnan jäsen, mutta näin tässä kyllä periaateongelman, ei ainoastaan kuljetusten alalla, vaan ylipäätään kun naisten asemasta puhutaan. Asema yhteiskunnassa on ollut jo esillä. Tämä on hankala kaikilla ammattialoilla, ei ainoastaan liikennealalla, kuljetusalalla, koska naisen pitäisi olla kotona, hoitaa lisääntymishommat, tasa-arvo ei oikein toteudu missään, kun yhteiskunnassa annetaan ymmärtää, että naiset toimikoot enemmän sosiaalialalla, miehet teknisillä aloilla. Tämä ajattelu lähtee liikkeelle jo koulusta ja tätä on muutettava niin, että vahvistetaan tyttöjä ja poikiakin, jotta nähdään, että kaikilla aloilla voisi hankkia itselleen ammattipätevyyden ja työpaikan. Lastenhoito on tietenkin tärkeä kysymys. Miten naiset lähtevät töihin, jos eivät tiedä, missä lapset olisivat, miten hoidetaan lapsia hyvin silloin, kun vanhemmat ovat töissä. Ja yleisesti ottaen olen transvaliokunnassa. Tämä ala, kuljetusala ei ole kiinnostava. Edustajien kanssa puhuttiin vähän aikaa sitten puutetta on nuorista työntekijöistä, naisista ja miehistä. Tämä ei ole helppo olla yhdistettäväksi perhe-elämään. palkka ei ole kovin kymmenen. Miksi naiset ja miehet lähtisivät tälle alalle? ja säätellään työpaikkojen laatua, niin tämä ei useinkaan ole kovin kiinnostava ala vaan halutaankin siirtyä töihin muille aloille, joten paljon on tehtävää. Ihan siitä riippumatta, onko kyse naiskysymyksestä vai ylipäätään työpaikkojen laatuun liittyvästä. Tavoitteena olisi, että tarvitaan kehitystä kaikilla aloilla. Totta kai naiset ovat tärkeitä kaikilla teknisillä alalla, sosiaalisella alalla. Sama koskee miehiä. Mutta konkreettisiin toimiin pitää lähteä, että edistetään kaikkien asemaa, naisten ja miesten, jotta kuljetusalasta tulisi jälleen kiinnostavampi, houkuttelevampi. Kiitos. Merci beaucoup. Je me... Kiitoksia. Sitten asiantuntijoiden vuoro. Miten tilanne paranee sekä julkisella että yksilöllä sektorilla sitten täällä otettiin esille kysymys, että tämä sektori ei ole todellakaan kovinkaan houkutteleva tällä hetkellä sitten, miten tähän yhdistetään korkeakoulutus, ja mit, tietenkin naisten paikka voidaan, voi löytyä myös tältä sektorilta, sitten puhuttiin työn laadusta. Tarpeeksi ei mielestäni puhuttu todellisista vastauksista, eikä myöskään tällaista kysymyksistä. Siis jossain kohtaa Ravin kampisesti kysymyksen, tullaanko ottamaan käyttöön kiintiöt, tulet, tiedättekö te? joissa joissakin maissa käytetään tällaisia tasa-arvokiintiöitä. Jos olisi kiintiöitä, niin silloin miten sitten äh, sanktioidaan yritystä, joka ei toimi sääntöjen mukaisesti liikennealalla. Ja jopa tämänhetkisissä yrityksissä, kun ajatellaan yritysjohtoneuvosta, mistä siellä naiset löytyvät näistä johtopaikolta, vastuupaikolta miten tätä tilannetta voitaisiin muuttaa. Tämä tuli teidän esityksestänne, jos te puhutte väkivallasta, joka kohdistuu naisiin. Tässäkin nyt käännyn komission puolen. Voin sanoa, että tämä on todellinen perustavanlaatuinen kysymys väkivalta naisia kohtaan. Voi kyse olla äh, häirinnästä, alentamisesta, väkivallasta. Olen lukenut itse tutkimuksen, jossa kerrottiin, että esimerkiksi monet naiset, jotka tekevät työtä joukkoliikenteen parissa, ainakin kerran työelämänsä aikana ovat kohdanneet tällaista aggressiivista käyttäytymistä johtuen siitä, että ovat naisia. väkivalta joukkoliikenteen välineissä naisia kohtaan on todella hirvittävää. Sitten Kistela puhui siitä, että naiset käyttävät enemmän joukkoliikennevälineitä, se on ihan totta. Löysin sellaisen tutkimuksen myös, joka on peräisin ranskalaisesta laitoksesta. Se julkaistiin kolme kuukautta sitten. Siinä todetaan, että 100 prosenttia naisista, jotka käyttävät joukkoliikennettä, ainakin kerran elämässään joutuvat häirinnän kohteeksi, seksisen kohtelun kohteeksi. Pieni ongelma tässä. Nyt te voitte vastata näihin kysymyksiin. Voitte vastaa, vastaa meille jatkossa myös kirjallisesti sähköpostitse, mutta anna teille kaksi ja puoli minuuttia jokaiselle. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Euh, Paljon kiitoksia, arvoa puheenjohtaja. Ah. In erster Instanz. Luvallanne vastaan ensin saksaksi muutaman aiheeseen liittyen, jonka tämä naisedustaja tuolta vasemmalta esitti. En tietenkään kuunnellut saksankielistä tulkkausta, mutta se, että nuoret, myös naispuoliset nuoret kiinnostuisivat kuljetusalasta olisi tärkeää, koska ala, josta puhun sisävesiliikenne, haluaa parantaa imagoan. Se, että houkutellaan sille alalle. Siitä ei nyt ollut kyse, vaan siitä, että näyttäydyttäisiin kiinnostavampana – nuorten silmissä eri sektoreilla. Täällä hyvin usein kuljetuksista, kun puhutaan, ajatellaan tieliikennettä. Sisävesiliikenteessä on työpaikkoja, siellä on itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta myös tilanteita, joissa asutaan siellä yhdessä aluksilla – mies ja nainen yhdessä, mutta sen lisäksi siellä on ihan hyvälaatuisia työpaikkoja, jatkokouluttautumismahdollisuuksia. Ja juuri tämä on asia, jota ajamme tällä hetkellä tämän ehdotuksen pohjalta, joka liittyy ammattipätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka mahdollistaa kulkemisen Euroopan unionissa. Työmarkkinaosapuolten kanssa olemme toimineet juuri sen puolesta, että työolot, ehdot, työaikadirektiivi. Nämä asiat hoidetaan sisävesiliikenteen osalta niin, että työpaikat sisävesiliikenteessä muuttuvat yhä houkuttelevammiksi. Tässä mielestäni sisävesiliikenne tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös naisille mielenkiintoisten työpaikkojen muodossa. Tämä on ala, jolla Jatkokoulutusta, täydennyskoulutusta pidetään tärkeänä. Se on meille tärkeä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumallit. Näemme myös, että jo kouluissa pitäisi tehdä tätä työtä. Tämä ongelmahan mainittiin jo täällä, että koulutusta pohdittaessa pitäisi ottaa huomioon nämä uramahdollisuudet myös. Ja ammattipätevyyksiin osalta osaltaan sanottava, että kun on oltu sisävesialuksella töissä. On muita mahdollisuuksia, muita uramahdollisuuksia myös maissa. Tässä sisävesiliikenne tarjoaa kyllä mielenkiintoisia ratkaisumalleja erityisesti naisille, jotka ovat korkeakoulutettuja, joita kiinnostaa teknisellä alalla tai logistiikan alalla lisää työskentely. Tässä on paljon tulevaisuuden näkymiä. Tärkeät tekijät. Lisäksi sisä vesiliikenteessä on työvoiman puutetta. Ja pyrimme löytämään yhdessä ratkaisun. Kiitos. I will start by answering. Vastaisin Anna Kapi kysymykseen ensin. Aika pitkälle me menemme tasa-arvossa Avaan Avainkysymys ei ole 50-50 mies naisedustus avainkysymys on luoda sellaiset olot, jotka mahdollistavat valinnan tekemisen tasaiselta pohjalta. Suurimmalla osalla kulutussektoria valinta painottuu miesten hyväksi enäistä. Me haluamme luoda sellaiset olot, jotka mahdollistavat tasavertaisen osallistumisen päätöksentekijän tasavertaiset mahdollisuudet tehdä päätös. Me uskomme myös juridisiin ratkaisuihin. Pehmeiden keinojen uskottavuus on, on, on, on nyt koeajalla. Jopa juridiset rat, jopa lainsäädännön valvonnassa ollaan nyt koeajalla. Olemme nähneet, että sekin on iso asia. Mitkä ovat ratkaisut? Oikeudellinen kehikko Pahimmiltaan aina on kysymys yrityksistä ja työpaikoista. Kenäjällä tuetaan yritysten tasa-arvosuunnitelmia. Yritysten tasolla pitäisi olla edustusta ja että suunnitelmia täytetään pannaan. Ja täytyy olla väline, joka toimii. Se on sosiaalinen vuoropuhelu. Kuten muutkin ovat pöydän ympärillä todenneet. On jäsenvaltioita, joissa ammattiliiton perustaminen yrityksessä ei ole mahdollista. Mutta sukupuolten tasa-arvosta puhuminen on työehtoneuvotteluiden kysymys. On kysymys keinoista löytää yrityksen tasolla luoda työvuoroja, jotka ovat par- parempi niin miehelle kuin naisille. Ja jos ei ole vuoropuhelulla toista osapuolta yritystasolla, niin miten näitä päätöksiä tehtäisiin? Mutta, mutta olen täysin samaa mieltä siinä, että naiset eivät saisi olla taloudelle palikka tässä keskustelussa. Kiitoksia sitten Rova Weber. Kiitoksia. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu todella ja globaalia lähestymistapahan tässä tarvitaan. Mitään helppoja ratkaisuja ei ole. Tämä on hiukan kuin vanhanaikainen kuvan, valokuvan kehittäminen. Kuvat paperi tivutetaan paper, nesteeseen, sitten jotakin näkyy ja sitten jatketaan tätä eh, eri aineissa uittamista. Ja tässä on ihan sama asia. Herra Vandenkamp myös kysyi, pyrimmekö täyteen tasa arvo Me pyrimme sukupuolen kannalta tasapainoisen yhteiskuntaan. Se ei tapahdu nopeasti yhdessä yössä, mutta että ollaan tietoisia valinnoista, joita tehdään. Ja olen samaa mieltä aikaisemman puhujan kanssa siitä, että tarvitaan sosiaalista vuoropuhelua, vuoropuhelua yksityisen, julkisen sektorin välillä. Täytyy toimia yhdessä. Ei ole mitään ratkaisua, joka löytyy EU-tasolla tai yritystasolla tai eh, kansallistasolla pelkästään, vaan yhteistä tässä tarvitaan ja sosiaalinen vuoropuhelu tietysti on avainasemassa. Sitten tuli kysymys Rova Ajala Senderiltä hän ikävä kyllä jo poistui. Otan hänen jatkossa yhteyttä tilastotiedoista. Tilastotiedot voivat hän kuulostaa tylsältä ja kuivalta aiheelta, mutta se on kyllä ihan kovaa ydintä näissä asioissa. Pitää ottaa huomioon luvut ja faktat, niin kuin alussa sanoin. Tämä näkyy esimerkiksi pitkän matkan kuljetuksissa. Tämä on esimerkki siitä, miten tarkastelemme näitä kysymyksiä, miten ne vaikuttavat tehtyihin päätöksiin, miten saamme aikaan oikeat olosuhteet on sitten perheelämän, työelämän välistä tasapainosta, joka tuli esille. Ja on myös muita aspekteja, joihin pitää löytää ratkaisut pienemmässä tai suuremmassa perspektiivissä. Joten odotan mielenkiinnolla vuoropuhelun jatkumista teidän kanssa parlamentissa ja myös komission kanssa. Ja mielellämme osallistun myös muihin keskusteluihin jatkossa. Kiitoksia vielä kutsusta. Kiitoksia. Sitten. Merci. Yritän aluksi vastata Pahin käytännön kysymykseen pilottiprojektista. Ehkä tämä on pieni pettymys teille, mutta meillä ei ole vielä näiden projektien lopputuloksia. Ne ovat lyhyitä projekteja, jotka saavat muutamia kuukausia. Meillä on oikein hyvä konsultti. Voin vakuuttaa teille, on käynyt läpi nykyvälineet ja, ja on keräämässä vastauksia erityisesti nuorilta, nuorilta miltä naisilta. Me, miten kulutusalan kuva vastaa nuorten odotuksia. Mutta oletamme, että kulutusalan ku- Imago ei ole niin huono kuin vaan nyt olettaa, mutta oletamme, odotamme vast, vahvistusta Roajalla Senderillä täällä vielä. Mennään paikalla. Se, komissaariolle paikalle ja merkitsettekö aineesta, aineesta kiinnostunut. Ja sitten kysymys, joka koski sitä että on paljon naisia, joilla on tutkinto, ja sitten on vaikeuksia rektoroida ihmisiä, joilla ei ole ammattitutkintoa. Tämä, tässä on ongelmia, emme voi odottaa ihmeitä. On kolme prosenttia naisia, jotka ovat junaa kuljettajia. Emme varmaan koskaan pääse yli 50 prosenttiin. digitaaliset ammatit varmasti tulevat aina houkuttelemaan enemmän naisia sitten pysäköintipaikkojen turvallisuus. Tässä on laajempi kuvia. Usein sidosryhmien kanssa olemme törmänneet kysymykseen hygienistä veseistä, jotka eivät vastaa naisten vaatimuksia. Tämä koskee työelämää, ylipäätänsä. Mutta materiaaliliikenteessä turvallisten pysäköintipaikkojen puute on yksi lisätekijä. Meillä tulee olemaan hyviä käytänteitä, joita esitellä. Ja ehkä rahoitusmahdollisuuksia TEN-verkostojen yhteydessä. Eli ihan lyhyesti kiintiöt. Olemme pohtimassa tätä. Tämä on monimutkainen kysymys, koska jokaisella kultusalalla on eronsa. Ja meidän täytyy yhdistää tähän muita ongelmia, kuten vapaaehtoiset tavoitteet ja indikaattorit. Jatkamme pohdintoja tästä aiheesta. Meillä on dynaminen menettely, vuoropuhelua ja hieman kärsivällisyyttä aloitimme vuosi sitten ja on vielä matkaa maaliin. Kiitoksia. Sitten vielä minuutti esittelijällemme. Olkaa hyvä, herra Nilsson. Just only one minute. Ihan minuutissa. Tämä oli oikein mielenkiintoista keskustelua ja meillä on paljon yhteisiä näkemyksiä. Ja johtopäätelmä voi olla sen, että alan pitäisi olla kiinnostava ja silloin pitää katsoa sosiaalisia kysymyksiä, mitä työntekijät haluavat, mitä yritykset tarjoavat. Olisi hyvä ottaa tämä huomioon muissakin kysymyksissä, joita työstämme täällä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa, koska me tarvitsemme sellaisia työpaikkoja, jotka sopivat kaikille. Jos emme tässä onnistu, menetämme tämän mahdollisuuden, joka voisi saada tästä alasta tasavertaisemman naisille ja miehille ja näin paremman. Kiitos oikein paljon. Toivottavasti voimme järjestää uusia kuulemistilaisuuksia myös. Ehkä voitaisiin katsoa hyviä esimerkkejä, kun niitä löytyy. Kiitos. Merci beaucoup, euh, monsieur Nissen. Kiitoksia. Jatkamme yhteistyöstä FAM ja EMP-työvaliokuntien kanssa. Kiitokset asiantuntijoille. Nyt on saatu hiukan suuntaa jatkon työlle, jotta naisten rooli tehostuu liikennealalla. Kiitoksia. Jatkamme kello 15. Liikennevaliokunnassa kiitoksia. Nähdään kohta. Hyvää ruokahalua. Kiitos tulkeille. Mais vous êtes passionné aussi par le, la place des femmes. Teitäkin tietenkin kiinnostaa naisten rooli liikenteessä, eikö niin?